Okay, we can move on. Selvä. Voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Periaatteessa jatkamme keskusteluamme varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja komission jäsen Gentilonin kanssa. Hienoa, että voitte jättää vielä tunniksi keskustelemaan taloudellisessa vuoropuhelussa 2020 eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja syksyn finanssipoliittisesta toimenpidepaketista. Komission jäsenet saavat johdantopuheenvuoron enimmillään kuusi minuuttia per komission jäsen ja sitten meillä on kolme vartin kysymys- ja vastausosio, viiden minuutin osiot kysymystä ja vastausta kohden yhdeksän kappaletta. Dombrovskis, teidän puheenvuoro. Chair, Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet me siis keskustelua talouden ohjausjaksosta ja nyt keskittymme fiskaali, fiskaalipoliittisiin ratkaisuihin. EU komissio hyväksyi syksyn pakettiin 20. marraskuuta myös syksynä. Siinä oli lausuntoja euroalueen maiden budjettisuunnitelmissa, kuin myöskin kysymys, jotka liittyivät merkittävän päivän menettelyihin Unkarin ja Romanian tapauksessa kaikki kaikkiaan meidän mielipiteemme 19 euroalueen maasta on sillä että pyrimme edistämään tervettä finanssipolitiikkaa yleisten hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti ja tukee myöskin tämän politiikan koordinointi euroalueen. Kun, kun tiedätte, mielipiteemme sai, lausunnomme saivat tuen euroryhmästä viime kuussa ja nyt olen valmis keskustelemaan näistä lausunnoista teidän kanssa ja, ja, ja haluamme tehdä tästä demokraattisemman ja sellaisen, että se vaikuttaa enemmän juurohjuuritasolla, joten tätä kautta teidän mukana olemisen on hyvä. Että kaiken kaikkiaan uutiset ovat hyvin ensimmäisen kerran 2002 jälkeen yksikään euroalueen jäsenvaltio ei ole enää liiallisen alijäämää koskevassa menettelyssä. Kokonaisuudessaan velka on vähennyssä. Yhdeksässä maassa on nimen, nimen, nimellinen ylijäämä ja yhdeksässä odotetaan, että keskipitkän tavo, tavoitteen budjetti tavoitteensa. Yleisesti tilanne on siis hyvä euroalueen maissa, jotka ovat nyt kor- korjaneet katon, kun aurinko on paistanut, mutta tärkeämpää on vielä se, että nämä parannukset heijastelevat sitä, että edelleen ovat olleet vallalla tukevat taloudelliset ja finanssipoliittiset edellytykset, jotka ovat näkyneet miksi korkotason alenemisena jatkuvasti euroalueella. Tuuli kuitenkin kääntyy tätä kautta tulee uusia, niin hyviä uutisia. Ensinnäkin viime vuonna nähtiin Euroopan ja maailmantalouden heikkenemistä. Eurooppa on kokenut hidastumista sekä viennissä että myöskin tuotannon vähenemistä. Tärkeää on myöskin on se, että on niitä valtioita, joissa on vaihtelua eh, budjettitilanteissa. Olemme havainneet, että yhdeksässä maassa täytetään kasvu- ja vakausmuksen määräykset kaksi käyttää ne pitkälti ja kahdeksan on vaarassa olla käyttämättä näitä. Paolo tulee puhumaan tästä hiukan enemmän. Vuoden 2020 budjettisuunnitelmat niiden osalta on olemassa vaara siitä, että noudata määräyksiä. Ne, mitkä meitä huolestuvat eniten, ovat niitä, joissa on korkein velkaaste, koska ne eivät näytä vähentävän velkaa riittävän nopeasti. Belgia, Espanja ja Ranska ovat tilanteessa, jossa velan suhde BKT on korkea lähes 100 prosenttia. Italiassa se on 136 prosenttia BKTstä. Nämä maat niiden ei voida odottaa saavuttavan sitä tavoitetta, joka on velan vähentämisen. Neljä maata eivät riittävästi hyödyntäneet tilannetta saadakseen julkisen talouden kuntoon vuonna 2020. Ne suunnit eivät suunnittele mitään huomattavaa eh, sopeuttamista Tämä on äh, huolestuttavaa, koska korkea velkaaste vähentää mahdollisuuksia reagoida talouden sokkeihin ja markkinoiden paineisiin. Meidän viestimme jäsenvaltioille on se, että ne tulee käyttää finanssipoliittista äh, työkalupakkia voidakseen olla valmiina haastavimpiin aikoihin. Äh, tämä tietysti riippuu maan tilanteesta. Ne maat, joissa on korkea velkatase, parasta on vähentää velkaa, mutta ne maat, joilla on finanssipoliittisen liikumavaraa, niin tulisi hyödyntää sitä. Viime syksynä Itävalta, Belgia, Portugali ja Espanja kaikki ilmoittivat, että ne eivät tule tekemään muutoksia eh, budjettisuunnitelmissa, koska hallituksella ei ollut täysiä budjetti, tätä budjettivaltaa vaalien vuoksi. Portugalin tapauksessa eh, päivitetty budjettisuunnitelma esiteltiin 17. joulukuuta ja me teemme lausunnon 15. tammikuuta, jonka mukaan Portugal on saamassakaan riittävästi edistystä siinä mielessä, että se täyttäisi velan vähentämistavoitteet. Sen lisäksi rakenteellinen tasapaino on lähellä puolivälin budjettitavoitteita 2020 saman aikaan kuitenkin julkinen varojen käyttö tulee lisääntymään. Ja tässä syyssä komissio näkee, että on riski siitä, että ei tulla täyttämään kasvavakaussopimusta. Sen lisäksi viime syksynä komissio ehdotti ja neuvosto hyväksyi suosituksen, jotka liittyvät merkittävän poikkeavan menettelyn Unkarin ja Romanian tapauksessa. Nämä kaksi maata ovat nyt parantaneet budjettikurssiaan, kuten suositeltiin. Romania nyt näyttää kuitenkin ylittävän 30 prosentin BKT su- suositusrajan. Aivan ovat harjoittaneet hyvin laajaa finanssipoliittista linjipolitiikkaa, mikä on johtanut huomattaviin vajeisiin, ja tätä tulemme seuraamaan hyvin enemmän kaiken kaikkiaan nykyinen tilanne antaa hyvän kuvan siitä, miten on tarvetta hyödyntää tukevia taloudellisia aikoja siihen, että luodaan finanssipoliittisia puskureita. Jäsenvaltiot, jotka ovat hyödyntäneet tätä, ovat saaneet vähennettyä velka-astetta ja nauttivat nyt siitä, että on tilaa sellaisiin investointiin, jo voidaan tarttua tuleviin haasteisiin. Muissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ponnistelleet samassa määrin, täytyy olla varovaisempi, finanssipolitiikan alueella vähentäen niitä seurauksia, jotka liittyvät talouden kääntymiseen alaspäin. Odotan mielenkiinnolla kommentteja. Thank you very... Hieno ajoitus, kiitos oikein paljon. Paolo Gentiloni saa puheenvuoron. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tässä muutamia huomioita myönteiseltä puolelta euroalueen julkinen kokonaisalijäämä. Sen pitäisi pysyä yhden prosentin alapuolella BKT tänä vuonna. Euroalueen jäsenvaltiossa yksikään ei ole liiallisen alijäämän menettelyssä ja oletetaan, että yhdeksän maata to- toteuttavat julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet tänä vuonna. Julkinen velka euroalueella on ennustettu laskevan edelleen noin 85 prosenttia BKTstä 2020. Toisaalta mm, taloustoiminta, talouden toiminta on, on hidastunut viime vuosina ja syysennusteiden mukaan ei enää odoteta, että kasvu nopeasti päästäisiin päivitämme ennustuksia ensi kuussa, mutta emme odota juurikaan muutoksia tähän katsaukseen. Meillä on myös uskoinen, ulkoinen riski tässä aiheessa. Vaiheen yksi sopimuksen allekirjoittaman Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ei näytä olevan riittävä, jotta globaali tilanne muuttuisi. Tämän lisäksi parantunut finanssipoliittinen kuva piilottaa eroja jäsenvaltioiden välillä, kuten velkatasot, julkistalouden keskipitkän tavoitteiden saavuttaminen ja budjettisuunnitelmien vahvuus. Kun katsotaan finanssipoliittista mitoitusta, YDM puolella perusjelmän pitäisi pysyä on odotettu, että se vähän alenisi tänä vuonna ja, ja, ja johtaa hieman elvyttävään linjaan, mikä on hyvä euroalueen kaasulla. Yksittäisissä maissa polut edellyttävät e-, eriyttämistä, mutta tarvitaan koordinointia, kuten sanoin. Meidän olisi huomioitavaa liikkumavara kussakin maassa ja välttää myötäsyklisiä finanssipoliittisia toimia. Euroalueen jäsenvaltiot sopivat tällaista lähestymistä tavasta joulukuussa. Sitten menee kunkin maan talous poliittisiin suunnitelmiin. Yhdeksän maata noudattaa tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimusta. Kaksi niistä, Saksa ja Alankomaat, ovat maita, joissa on nyt otettu ensimmäisiä askeleita kohti elvyttävämpää ja dynaamisempaa finanssipolitiikkaa. Tämä tukee niiden talouskasvua ja koko euroalueen ja koko EUn kasvua. Tästä syystä kehotamme Saksan ja Alankomaiden viranomaisia ryhtymään lisää menoihin investointien su- tukemiseksi. Sitten maista, joissa on korkeita velkatasoja ja kestävyysriskejä. Nämä ovat huoli. Belgia, Espanja, Ranska ja Italia eivät noudata, noudata näitä keskipitkän aikavälin tavoitteiden suosituksia, eivätkä myöskään velan vähennys vertailuarvoja. Tässä meillä on tällainen, olemme arvioineet ainoastaan suunnitelmat Espanjan ja Belgian kanssa, jossa politiikka oli muuttunut. Neljä muuta euromaata on, ovat vaarassa olla noudattamatta Slovenia, Slovakia, Suomi ja Portugali. Slovakiassa Suomessa päästiin 60 prosenttiin, Portugali ja Slovenia ovat alentamassa velkatasoaan sopivalla nopeudella myös nimellisessä alijäämä on saatu alle 3 prosentin BKTstä selvästi. Kuitenkin finanssipoliittisten sääntöjen mukaan komissio on todennut, että näissä neljässä maassa ollaan vaarassa merkittävällä tavalla eh, erota vaaditulta polulta koskien niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteita. Tämä on päätelmä, josta euroryhmä oli yhtä mieltä. Se ei kuitenkaan aina täysin heijastele sitä, että nämä, nämä että mi, mihin nämä ponnistelut ovat jo, johtaneet. Ne ovat muun muassa johtaneet vedan vähentämiseen aikaisemmin. Jo totesinkin, että on tulossa konsultaatio finanssipoliittisista puitteista ja silloin voimme keskustella siitä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa jos nyt vetäisin yhteen finanssipoliittisen paketin löydökset, jäsenvaltiot, joissa on korkeat velkatasot, ne pitäisi olla varovaisia talous- finanssipolitiikassaan, ja ne, joilla on finanssipoliittista tilaa, niin olisi lisättävä investointeja. Tällainen eriytetty lähestymistapa toimii, jos teemme yhteistyötä ja vahvistamme koordinaatiota finanssipolitiikassamme. Kiitoksia ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja jatkamaan yhteistyötä kanssanne. Now we move on. Seuraavana kysymykset. Ensin EPPn nimissä Sigrid Moressan kaksi minuuttia, ei enempää kysymystä varten. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tervetuloa varapuheenjohtaja Dombrovskis komission jäsen Gentiloni tänne valiokuntaan. Ensinnäkin vihreän elvytyksen ohjelman rahoituksesta. Tämä rahoitus on keskeisen tärkeä, kun ajatellaan menestystä. Ensimmäinen kysymyksenä, mikä finanssipolinen vaikutus nähdään kansallisvaltioiden tasolla, kun pyritään rahoittamaan vihreän elvytyksen ohjelmaa? Miten voidaan päästä finanssipoliittisiin tavoitteisiin? Ja toinen kysymys liittyy samaan kysymykseen, kun Euroopan investointipankki puuttuu asiaan oikeudenmukaisen siirtymävälineen kautta. Annetaanko enemmän luottoa niille jäsenvaltioille, joiden finanssipoliittinen tilanne on heikompi. Ehkä ei saada liikkeelle niin paljon finanssipoliittisia varoja kansallisella tasolla. Tämä oli ensimmäinen aihe. Ja toinen aihe, jonka haluaisin ottaa esiin komission jäsen Gentilonin kanssa on seuraava. Puhuitte Tupakin ja Sixpackin uudelleen tarkastelusta yksinkertaistamisen nimissä. Yksinkertaistaminen on hyvä asia. Ymmärtäisin yksinkertaistamisen niin, että säännöt ovat selkeämmät. En tietenkään tarkoita heikompia sääntöjä. Mitä ajattelitte uudistaa Tupakin ja Sixpackin osalta niin, ettei finanssipoliittista vakauttamista uhata samalla kun mahdollistetaan investoinnit vihreän teknologian ja komission jäsen Dombrovskis sen lisäksi, mitä aikaisemmin sanoin vihreän kehityksen ohjelmasta, mainitsitte Romanian ja sanoitte, että elvyttävä finanssipolitiikka – kasvun aikana. Aikaisemman hallituksen aikana, no nyt on hallitus, jolla on poliittista tahtoa vakauttaa budjettia, mutta aikaisempi hallitus myös sitoutui siihen, että eläkkeitä korotettaisiin merkittävästi tänä vuonna. Näettekö tarvetta lykätä joitain näistä finanssipoliittisista toimista? onko riskiä, että Romania ei pääse tavoitteisiin, jos kaikki nämä toimet toteutetaan? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Niin, herra Dombrovskis. Kiitos, puheenjohtaja. Edustaja Muresan, mitä tulee siihen, miten rahoitetaan vihreän kehityksen ohjelmaa? Tuon rahoittamiseksi olemme tehneet tämän kestävän eurooppalaisen investointisuunnitelman, jonka kautta pyritään saman liikkeelle ainakin yksi triljoona euroa. seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämän investointisuunnitelman yhteydessä meillä on myös tämä oikeudenmukaisesti siirtyvä mekanismi, jolla tuetaan alueita ja ihmisiä, joihin eniten vaikuttaa tämä siirtymä, kuten esimerkiksi hiilituotantoalueet. Mikä sitten on finanssipoliittinen vaikutus? Mitä ovat riskit? Totta kai tällä on finanssipoliittisia vaikutuksia. Ohjelmat, joita me esitämme esimerkiksi, jotka ovat sitä, että valtavirtaistaan Euroopan budjettia niin, että se vastaa kestäviä, kestäviä tavoitteita, että myöskin luotot ja vedetään mukaan myöskin Euroopan investointipankin antavat luotot. Ja nämä vaativat sitä, että on kansallista osarahoitusta EU-varojen yhteydessä, ja niillä on finanssipoliittinen vaikutus myöskin mitä, siihen, miten käytetään näitä lainausinstrumentteja. Ja me jo nyt olemme, meillä on ja investointilauseke, joka käsittelee juuri tämän tyyppisiä tilanteita oikeudenmukaisesti siirtyä mekanismissa kriteeri varojen jakamiselle olivat menemään työpaikat energiaintensiivisillä sektoreilla, se, että on olemassa miksi kaivosteollisuutta tai turpeen tuotantoa tai muuta tällaista tämän tyyppistä toimintaa, ja se, että jäsenvaltiot maksavat mikä on käänteisesti vastuussa suhteessa BKT, eli köyhemmät alueet ja maat saavat suhteessa enemmän. Nämä ovat tärkeimmät ajatukset. Mitä tulee sitten finanssipoliittiseen tilanteeseen Romaniassa? Todellakin Romanialla Romania on saanut aikaan tuloksia neuvoston päätöksien osalta, jotka liittyvät ylijäämämenettelyyn, näyttää siltä, että se täyt, nyt saavuttaa sitä 3 prosentin tavoitteen ja pitää katsoa tätä liiallisen ylijäämän menettely. Eli mitä tulee sitten tähän sopeuttamiseen, niin täytyisi olla tällainen kaiken kattava näkemysasia, että emme voi nyt tarttua yhteen tai kahteen elementtiin. Meidän pitää saada kokonaiskuva sekä menoista, mutta korostaisin myös Romania tapauksessa tulopuolta – koska Romanian tapauksessa verotaakka verotulon osana verrattuna BKT on yksi alhaisimpia Euroopan unionissa. Kiitos nyt. Gentiloni lyhyt kommentti. Yes, uh, for sure the... On aivan selvää, että vihreän sopimuksen ja siihen liittyvän investointisuunnitelman rahoittaminen on haaste. Tiedämme, että omassa analyysissämmekin biljoonaa euroa ei ole ihan täsmällisesti se summa investointeja, joita tarvitaan. Se on vain osa tarvittavista investoinneista. Ponnistelut ovat monesta syystä, suunnasta ja lähteestä tulevien ponnistelujen yhdistelmä. Tietenkin meillä on omat rahastot, eurooppalaiset rahastot, kansalainen yhteisrahoitus, kansalliset kansalliset kehityspankit. Eh, on katsottava, kuinka voidaan edistää yksityisen ja julkisen puolen eh, rahoitusta ja investointeja. Tämä on keskustelu, jota tulemme käymään ensi kuussa ja tarvitaan päätöksiä, ei ainoastaan finanssipoliittisissa päätöksissä, sixpackissa ja twopackissa, vaan myös verotuksessa, sääntelyssä ja valtion tuessa – Tämä on prosessi, jonka kautta investoijat saavat selkeän kuvan eh, tilanteesta. Sitten toinen kohta on toki vara, vaara sille, että makrotaloudellisiin eh, tavoitteisiin ei eh, päästä, mutta on myös vaarana että mahdollisuudet. Kun puheenjohtaja sanoo, että että vihreä sopimus on uusi kasvustrategia. Me meidän olisi oltava tietoisia siitä, että tämä on todellinen haaste. Meidän on keskitettävä ponnistelumme siihen, että voimme rahoittaa vihreän sopimuksen ja investoinnit, jotka siihen liittyvät. Sen tämä kautta ei kuitenkaan pidä unohtaa makrotaloudellisia tavoitteita, vaan tämä on tällä hetkellä todellinen tie edistää kasvua euroalueella ja EU:ssa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Jonas Fernandes, SED-ryhmä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtajaan. Kysymys espanjan kielellä. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin nämä finanssipoliittiset sääntelykehykset, kuten tiedätte, meillä on Tybac, Sixpack, meillä on finanssipoliittinen sopimus, vakaussopimus, sopimus muuten, jota ei ole vieläkään otettu osaksi EUn sääntelyä. Tulevina viikkoina komissio, komi, tulevina kuukausina varmastikin komissio tulee tekemään ehdotuksen koskien näitä finanssipoliittisia sääntöjä ja niitä koskevia puitteita. Minun ryhmäni odottaa, että se olisi vähän enemmän kuin pelkkän pohdinta koskien tilannetta. Viime kaudella meillä oli erilaisia valkoisia kirjoja ja pohdintaisia kirjoja. Nykypuitteita tavoitteet ja sen edellyttämät uudistukset ovat aivan selviä. Odotamme enemmän kuin pelkkää yleistasoista pohdintaa. Sitten viime viikolla esiteltiin tämä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi. Meillä on ähm, mekanismi, jolla luetaan rahasto, jonka kautta voidaan uudistaa valtiotukisääntöjä ja tämän lisäksi ehdotetaan mekanismia. Komissio antaisi maaliskuussa uuden lainsäädäntö ehdotuksen, jonka kautta voitaisiin mahdollistaa luotonantoa julkiselle sektorille, jossa tarkistamme valtion tukisääntöjä komission ehdotuksen mukaan. Toivon, että komissio tulee ehdottamaan myös, että tällainen julkiselle sektorille kohdistuva budjettikohta olisi verotuskäsittelyltään erityinen että voitaisiin tässä siirtymää tukea, eikä tämä olisi pelkästään asia, joka jää vain rikkaille maille, kun näitä valtion tukisääntöjä uudistetaan. Sitten tämä hiilitullikysymys, koska se on tulossa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Dobrovskis. Well, uh, yeah. Kiitos herra Fernandez näistä kysymyksistä. Ensinnäkin finanssipoliittisista puitteista, siinä mielessä kun me puhuimme niistä edelliselläkin kierroks, keskustelukierroksella, toistan tärkeimmät asiat, jollakin tällä hetkellä me tarkastamme uudestaan sixpackia ja twopackia, ja todellakin me arvioimme nykyisiä sääntöjä, aloitamme julkisen kuulemisen mahdollisista sopeutuksista mitä näihin sääntöihin tulee. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että on tärkeää saada aikaan yksimielisyyttä tästä, katsoa sitä, mihin halutaan päästä. Me avaimme sääntöjä, on tärkeää pääsemme tilanteeseen, joka on parempi kuin nyt. Sen sijaan, että vuosia sitten käydään keskustelua, joka on hajottavaa. Ja tämä on asia, joka minusta joka pitäisi olla tavoitteena tässä julkisessa kuulemisessa, että voisimme päästä selkeälle polulle jolla haluamme edetä. Ja kuten annoin ymmärtää, minusta Euroopan finanssipoliittisen neuvoston paperi antaa tässä hyvän perustan keskustelulle. Sitten kysymys tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Ja todellakin on puhuttu siitä, että yksi lähestymistapa on – se, että on mahdollisuus sellaisen maille, joissa talouden kehitys on alhainen, että voitaisiin käyttää suhteessa suurempi osa resursseja. Tämä ei koskisi pelkästään kaivannaisteollisuutta tai energiaa, intensiivistä teollisuutta. Tämä liittyisi myöskin siihen, mikä on maan suhteellinen vauraus, joka otetaan huomioon silloin, kun ehdotetaan sitä, miten jaetaan varoja tästä rahastosta. Very much. Kiitos oikein paljon, Paolo. Niin, kiitos. Minusta tuntuu, että uudelleen tarkastelun tavoitteena on Ei ainoastaan se, että keskustellaan siitä, miten Sixpack ja two-pack säännöt toimivat käytännössä, mutta myös tarkoitus olisi löytää mahdolliset muutokset, joita voitaisiin tehdä. Mielestäni meidän on tärkeää tunnistaa potentiaaliset muutokset näiden keskusteluiden aikana, koska meidän on saatava selville eri kannat, joita esiintyy parlamentissa jäsenvaltioiden kesken ja eri sidosryhmissä. Emme me voi ylhäältä alas tehdä ehdotusta, jos emme halua, että tämä ehdotus on ihan turha. Sillä ei olisi mitään kunnon vaikutusta. Jos haluamme saada aikaan tulevaisuuteen paremmin sopivat säännöt. Tarvitsemme pohjalle yhteistä keskustelua. Toinen kommenttini liittyy hiiliveromekanismiin ja aikatauluun. Me aloitamme pian vaikutusten arvioinnin, johon saadaan taksudin pyytämä ulkopuolisten tekemä raportti lähikuukausina saadaan vaikutusten arviointi, sitten voidaan aloittaa julkinen kuuleminen, jossa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka olisivat mukana tässä mekanismissa. Pohdittaisiin siis, kehen tämä sopeutusmekanismi vaikuttaisi. Ja voisin kuvitella, että ehdotus olisi ehkä mahdollista tehdä noin vuoden kuluttua. Ensi vuoden alussa, sanoisin. Tämä on hyvin monimutkainen väline, jota pitää pohtia sekä juridisesti että sisältönsä osalta. On otettava kaikki monimutkaiset asiat tässä huomioon. Kiitos. Ottaen huomioon se, että olemme aikataulusta jäljessä, että tulkkaus loppuu kello 18.35, niin kannustaisin, että kollegat puhuvat vain puolitoista minuuttia ja pyrin viestimään komission jäsenillekin, jotta pysymme alle kahden minuutin vastauksissa. Edustaja Karikano. Kiitoksia puheenjohtajan, kiitoksia komissaarit eh, Dombrovskis ja Gentiloni. Kysymys espanjan kielellä. teillä on aika monen ohjaussa ohjausjakson tavoitteet, pyrkivät eri tavoitteisiin, että pyrittävät tervehdytettyä julkistalous, rakenneuudistukset, halutaan tukea rakenneuudistuksia ja edistää työllisyyttä. Joskus komissio varmastikin halua antaa vähän liikkumavaraa yhdelle jäsenvaltiolle toisen kustannuksella. Voidaan vaikka antaa vähän joustoa alijäämään uudistuksia vastaan, mutta nyt on niin, että jotkut populististen sopim- lupausten lumavan hakevat joustoa ilman uudistuksia ja jopa niin, että uudistuksessa mennään taaksepäin. Näin tapahtuu Espanjassa. Vaikka makrotalouden epätasapaino on valtava, 14 prosenttia työttömyys, velkakin on hyvin suuri. Kuitenkin hallitus ehdottaa, että ei noudateta alijäämää tavoitteita ja velan tasoa ja, ja käännetään kelkka työmarkkinauudistusten osalta, joihin kriisin aikana päästiin. Te olette esittäneet aika huolestuttavan diagnoosin Espanjasta. Espanja ei saavuta näitä talousarvotavoitteita. Dombrovskis sanoi, että ei, se ei myöskään ole tehnyt kotitehtävien Gentiloni vuonna 2020 on menetetty vuosi. Velkaa ei vähennetä eikä päästä tasapainoa kohti. So, sitoudutteko siihen, että komissio ei anna joustoa alijäämän velan osalta niiden maiden kanssa, jotka populistisella tavalla luopuvat uudistuksista ja talouden uudistuksista? Joskus kyseessä ovat maita, maat, jotka jopa, mm, jopa palaavat taaksepäin uudistusten tielle. Kiitos komission jäsen Dombrovskis. Okei, okay, on siis Uh... Niin, mitä tulee tähän kysymykseen, joka liittyy joustavuus vastaan uudistukset. Se, mitä meillä on kasvu- ja vakaussopimuksessa, on sitä, että pohjimmiltaan rakenne, mm, siinä rakenneuudistuslause, joka on tarkoitettu juuri siihen, että jäsenvaltiot – jotka toteuttavat rakenteellisia uudistuksia, voivat nauttia tiettyä joustavuutta tilapäisesti, mitä tulee finanssipoliittiseen kehitykseen, ja jotkin maat ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Tässä voidaan tehdä yksinkertainen johtopäätös, että tietysti tämä rakenneuudistuslauseke ei ole olemassa sitä varten, että peruutettaisiin uudistuksia, vaan päinvastoin – jos uudistuksia peruutetaan, niin silloin myöskin tämä finanssipoliittinen jousto myöskin katoaa. Nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Mitä tulee sitten Espanjan suunnitelmiin? Äskettäin tapasin ministeri Nadia Calvinon kanssa keskustelusta, mitä tuli vuoden 2020 budjettiin. Työ on kesken, mutta ministeri vakuutti, että tarkoituksena on – toimia kunnioittain EUn finanssipoliittisia sääntöjä, joten ei pidä nyt tässä liian aikaisin ryhtyä tekemään johtopäätöksiä. Täytyy odottaa, että uusi hallitus esittää budjettiesityksensä ja sen pohjalta komissio tulee tekemään arvionsa. Kiitos paljon. Dentiloni. Niin, lisäisin vain sen, että Hyvä uutinen on se, että meillä on ilmeisesti Espanjassa nyt hallitus, jolla, joka voi käyttää budjettivaltaa ja esittää budjettia Espanjalle, mutta myös komissiolle. Tämä on hyvä uutinen. Tapaamisissani Espanjan hallituksen kanssa – ei ole ollut vielä selvää, koska talousarvio esitetään. Olemme vakuuttuneita siitä, että vuoropuhelu sujuu hyvin ja kuten Valdis sanoi keskusteluissa ministeri Nadi Kalvinion kanssa, oli selkeää suuntaa jotta noudatettaisiin yleisesti sääntöjemme puitteita. Mutta tämä on keskustelua, jota käydään itse asiassa, kun tämä alustava taloussuunnitelma saadaan. Tiedätte, mikä on komission lähestymistapa. Komissio haluaa täysin yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta voidaan edetä yhdessä. Kiitos paljon. Seuraava kysymys. Stasis ja Keljunas vihreistä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti aiemmasta keskustelusta jatkaen mainitsitte, että on keskustelua käynnissä makrotalouden epätasapainon menettelystä. Haluaisin tietää, tuleeko tästä tapahtumaan jonkinlainen muodollistaminen tai tapahtuuko tämä kuulemisella, kun tätä uudistetaan ennen kaikkea ajatellen, miten jotkin indikaattorit, velkaindikaattorit ovat riippuvaisia – tällaisista rahapoliittisista toimenpiteistä, jotka ovat edelleen voimassa. Miten tämä tulee muodollistumaan? Haluaisin kuulla tästä ja haluaisin myös kommentoida sitä, että tämä menettely, jos se olisi ollut olemassa 15-20 vuotta sitten, se olisi antanut viestejä voimakkaasta epätasapainosta, kenties kriisi silloin ei olisi ollut niin voimakas joissakin jäsenvaltioissa kuin se oli. Ja toinen osa kysymystä, pitkän tähtäyksen finanssipoliittinen kestävyys. Ajattelen uutta monivuotista rahoituskehystä, joka on tulossa jotkin jäsenvaltiot, niissä varoja vähennetään 24-27 prosenttia. Ajattelen tiettyä demografista suuntaa, joissa jäsenvaltioissa se voi aiheuttaa vakavia finanssipoliittisia budjettikysymyksiä. Katsoako tämä budjetti, miten pitkällä tähtäyksellä tulevaisuudessa ja analysoiko se sitä, miten tämä tulisi vaikuttamaan joidenkin jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen tilanteeseen Latvia Liettua muun muassa? Thank you very much. Kiitos oikein paljon, herra Dombrovskis. Uh, well, um, so, uh... No ensinnäkin tähän kysymykseen, joka koski makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä. Olemme tietenkin omaakin ajat ajatteluamme kehittäneet tämän menettelyn osalta, enkä nyt ennakoi mitään merkittävää makrotalouden epätasapainon menettelyn uudistamista. Nämä on standardit toimet auttavat velan vähentämistä, koska voidaan laskea korkoja julkisessa lainauksessa. Me kehotamme valtioita käyttämään näitä hyötyjä niin, että ne voivat vähentää velkaansa. Sitten mainitsitte jos meillä olisi ollut 15 vuotta sitten ennen kriisiä ohjausjakso, varmaankin olisimme voineet tunnistaa näitä makrotaloudellisia epätasapaineja monissa maissa, nimenomaan näissä ohjelmamaissa, ja olisimme voineet helpottaa tätä kriisiä. Olen aivan yhtä mieltä ja uskon, että syy sille, miksi Euroopan ohjausjakso otettiin käyttöön, se oli ikään kuin opetus globaalista rahoituskriisistä ja euroalueen kriisistä. Seuraavasta MFFstä. Se nyt ei oikeastaan ole tämän päivän aiheemme. Kuten tiedätte, komissio teki ehdotuksen Brexit-yhteydessä. Ja valitettavasti meidän on paikattava tämä Brexit-aukko. Me olemme ehdottaneet, että vähennetään rahoitusta perinteistä prioriteeteista, kohesiosta ja maa, maataloudesta ja osittain lisätään – lisätään BKT-varoja 1,11 ja samaan aikaan lisätään prioriteetteja. Tämä on aika vaikea tasapaino. Toki eh, ajattelumme kuuluu tämä mainittu asia, erityisesti kun kosketaan, ajatellaan eläkkeiden ja, ja asumispolitiikan pitkää aikavälin kestävyyttä. Yes. Kiitos herra Gentiloni. Minulla ei ole niin paljon lisättävää olisi sanoi jo lähes kaiken, mutta edellisen ja tämän harjoituksen aikana nähdään, että pitäisi käyttää poliittista pääomaa tähän keskusteluun siitä, miten voitaisiin uudistaa sääntöjämme, koska makrotalouden epätasapaino, menettelytkin voitaisiin uudelleen tarkastella, katsoa miten ne toimivat miten tämä prosessi on toiminut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. On hyvin tärkeää arvioida mahdollisia uudistuksia säännöissämme. On aivan selvää, että jotkut asiat ovat toimineet oikein, jos katsotaan vaikka, miten vajeet ovat kutistuneet viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Mutta sitten on sääntöjen muita tekijöitä – joissa on ehkä vähemmän kapasiteettia päästä konkreettisiin tuloksiin. Keskustelu, joka lähtee liikkeelle ensi viikolla, on siis todella hyödyllinen. Nyt ID-ryhmän Antonio Rinaldi. Signori Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät komissaarit. Puhun pakaussopimuksesta, finanssipoliittisesta sopimuksesta. Haluaisinkin kysyä ja pyytää teiltä jotenkin täsmennykseen. Mehän tiedämme, että artikla 16, joka on finanssipoliittisen sopimuksen viimeinen artikla, totesi, että viisi vuotta voimantulon jälkeen, eli ensimmäinen ensimmäistä 2013 olisi pitänyt ottaa Korpuksen mukaan, tämän mukaan perussopimus Korpuksen näin ei ole tapahtunut. Tämä parlamentti tietää, että tässä on käynyt huonosti. Kysymys kuuluu kuitenkin. Oletteko tietoisia siitä, että, ar- että vakaussopimuksen artiklassa 2 todetaan, että sopimuspuolet soveltavat tätä sopimusta niiden sopimusten pohjalta, joille Euroopan unioni pohjautuu. Tässä jopa täsmennetään, että ny, tätä sopimusta sovelletaan siinä määrin, kun se on yhteen sopiva niiden sopimusten kanssa, joille perustuu Euroopan unioni ja sen oikeus. Finanssipoliittinen sopimus artikla 3.1a toteaa, että julkisen hallinnon äh, tilanne pitää olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Tässähän on ongelma. Meillä on kaksi perussopimusta, joilla euro, eli Maastrichtin sopimus ja Lissabonin sopimus toteavat artiklassa 104 c ja 126 Lissabonin sopimus että velkautumistaso on 3 prosenttia. Mitä tässä siis tehdään? Onko Lissabonin ja Maastricht pätevä vai onko finanssipoliittinen sopimus pätevä? Miksi tätä ei ole vieläkään korjattu? Aiotteko uudelleen tarkastuksessa puuttua tähän kohtaan? Bromskis. Uh, Kiitos tästä kysymyksestä, mikä oli oikein hyvä kysymys. Ensinnäkin Todellakin se, miten finanssipoliittinen sopimus siirretään osaksi EUn oikeudellista puitetta, on hyvin tärkeää. Sen, sinne pitäisi olla finanssisopimuksen itsessään mukana, joten edellinen komissio teki tästä syystä lainsäädäntöehdotuksen, jossa todella pyrittiin tähän, siirrettiin nämä periaatteet finanssipoliittisesta sopimuksesta EUn lainsäädäntöön. Valitettavasti ei ole tapahtunut paljonkaan edistystä tässä asiassa etenkään neuvostossa. Neuvosto näyttää pitävän parempana sitä, että asioita hoidetaan hallitusten välisellä tavalla, mutta komission ehdotus on edelleen käsiteltävänä. Mitä tulee sitten tasapainoiseen budjettiin, se, miten suhtautuu tähän 3 prosentin vajeeseen, tässä ole mitään ongelmaa eikä ristiriitaa, koska kasvu- ja vakaussopimus itsessään edellyttää tasapainoista budjettia budjetin syklin aikana, että niin, että ei kuitenkaan ylitetä kolmea prosenttia BKT silloin, kun on taloudellisia vaikeuksia. Ja tämä on juuri logiikka siinä, miten kasvu- ja vakaussopimuksella on tällainen ehkäisevä osa, joka liittyy talouden on soveltamiseen, jossa jäsenvaltioita autetaan saamaan budjettinsa keskipitkän aikavälin budjettitavoitteilla tasapainoon. Tulkinnoissa on eroa, mutta maat, joissa velka taso on korkea ja on olemassa finanssipoliittisia kestävyyden kysymyksiä, ja silloin tavoitteena on saada aikaan budjetti rakenteellisesti tasapainoiseksi tai saada aikaan ylijäämää rakenteellisesti. Maat, joilla on vähemmän tällaisia finanssipoliittisia ongelmakysymyksiä, ne voivat no, mahdollisuus saada yhden prosentin ylijäämää. Tämä on todellakin tämä ehkäisevä osa tätä kasvu- ja vakaussopimusta. Kiitos, herra Gentiloni. Mä en ole, en ole molto da aggiungere. Eipä tähän ole paljonkaan lisättävää enää. Valdis jo sanoi kaiken. yhteisön ja yhteisön logiikan ja hallitusten logiikan yhteensovittaminen, kun ajatellaan tätä vakaussopimusten mukaan ottamista mm, unionin oikeudellisiin puitteisiin, on, on, se on se syy, miksi parlamentissa komission, edellisen komission ehdotus ei saanut riittävää tukea. Tämä asia on avoin, aivan kuten tosin eri syistä avoin on edelleen tämä valtioiden pelastusrahasto. Siitä tullaan keskustelemaan tulevina kuukausina. Very much. The next speaker. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja ryhmästä Rafael Fitto. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen vakaussopimuksesta. Tulen keskittymään aikataulun ja tappoihin. Usean kertaan on todettu, että tavoitteena on yksinkertaistaa, nopeuttaa vakaussopimusta ja sen muutoksia. Haluaisin nyt ymmärtää ensinnäkin, onko niin, että nämä muutokset ovat normatiivisia vai onko kyseessä se, että kevennyksiä tehdään, kun puitteista säilyy samana. Sitten eh, mitä tulee hyväksymiseen aikatauluun niin viivästyksiin, on vaarana, että viivästysten takia ne jäsenvaltiot eivät voi ottaa asianmukaisia toimia käyttöön budjettimenettelyssä ennen huhtikuuta sitten äh, esitän kysymyksen, joka liittyy tähän monivuotiseen rahoituskehykseen ja talousarvioihin. Leikkaukset kohesioon ja maatalouteen, niistä jo hetki sitten komissaari Dombrovskiskin puhui. Tämä on otettava huomioon ja toisaalta tämä siirtymärahasto, joka kyseenalaista syistä johtuen rankaisee tiettyjä maita – ja myöntää varoja enemmän muille. Ettekö ole sitä mieltä, että viisi, vihreä sopimus yhdistettynä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston sisältöön ja MFFn sisältöön, joka merkitsee leikkauksia kohesion ja maanviljelyn. Eikö tämä tule rasittamaan erityisesti joitakin jäsenvaltioita eikä kaikkia tasaisesti? Kiitos oikein paljon, Helen Dombrovskis. Uh, well, uh, so, uh, first... Ensinnäkin kasvu- ja vakaussopimus. On sanottu paljon kaikenlaista, mutta pitäisi keskittyä siihen ulottuvuuteen, jonka te otitte esille, joka on sen valtavirtaistaminen ja se, että se olisi tehokkaampi. Näemme, että on varaa yksinkertaistaa sopimusta ja tämä on syy siihen, miksi me nyt tarkastelemme vakavasti ehdotuksia, joita on tehnyt finanssipoliittinen komitea, jolla pyritään pääsemään eroon tällaisista indikaattoreista, joita mahdoton seurata, ovat rakenteelliset eh, tasapainot, jotka ovat kyllä hyvää teoriassa, mutta käytännössä ovat hyvin vaikeita selittää ja jotka kovasti vaihtelevat, jos ajatellaan asioita retrospektiivisessa, katsotaan mikä on tulos näistä aukoista, joita liittyy tuotokseen ja eh, tällaisiin tasapainoihin, eli tilanne voi vaihdella kovasti, pitäisi keskittyä enemmän sellaisia indikaattoreita, joita on selkeä seurata, kuten varojen käytön benchmarkit ja voidaan katsoa, miten korkea velkaantuminen on tietyssä maassa ja tämä voi olla järkevä tie eteenpäin. Sitten tämä siirtymän, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka oli jäsensuuden monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehumme jo siitä, mitä ovat ne vaikeat olosuhteet, joissa komissio joutuu tekemään ehdotuksen muodissa rahoituskehyksestä. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ei pitäisi tulla olemassa olevien poliitikkojen kustannuksia syntyvä, olipa kysymys kohetiosta tai maataloudesta tai muusta. Tämä on syy siihen, miksi komissio esittää, että olisi 750 miljardin euron eh, ehdotus rahastovarten varten, lisäksi. Kiitos. Rätin silloin. Joo, di Aika vaikea sanoa tämän uudelleen neuvo- keskustelun alussa, kun mihin tässä tullaan päätymään. Aiotaanko tehdä ehdotuksia lainsäädännön muuto- muuttamiseksi vai tehdäänkö muutoksia vain tulkintaan? Niilläkin voi olla oma merkityksensä. Jos muistamme vuoden 2015 tiedonannon, joka koski joustavuutta, niin kyllähän sillä oli tiettyä merkitystä vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttamisessa loppupeleissä neuvottelujen julkisen kuulemisen päättäjäksi näemme, kuinka käy tässä mielessä. Edustaja Fitto kysyy, onko tässä viivästyksiä. Meidän pyrkimyksemme on aloittaa tämä uudelleen tarkastelu mahdollisimman nopeasti suurin piirtein kaksi kuukautta sen jälkeen, kun uusi komissio on saatu pystyyn. Ja meillä on hyvin selkeä viesti. Puheenjohtaja siitä puhuikin parlamentissa avauspuheessaan. Näiden sääntöjen uudistamisen jälkeen puheenjohtaja pyysi hyödyntämään täysin joustavuutta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanossa. Ja näin tehdään. Mitä sitten tulee tähän jakoon ja siirtymään puitteisiin? Uskon, että tämä on olemassa oleva riski, joka on vältettävä ja olen sitä mieltä, että kun ne keskustelut aloitetaan, voidaan esittää argumentteja, joiden mukaan tämä riski on vältetty. Kiitos paljon. Seuraavana Jose Kosmaa ryhmästä Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana meidän hallituksemme näki parhaat olot sen jälkeen, kun euroalueeseen liityttiin. Velkaa vähennettiin, budjetin alajäämää vähennettiin, mutta vaikka kehitys oli myönteistä, niin lähdet lähdettiin sellaisen politiikkaan, josta komissio oli jatkuvasti eri mieltä. Lähdettiin tiukemmalle kurssille kuin mitä oli arvioitu ennalta ja mitä komissio oli ehdottanut. Komissio piti Portugalia jatkuvasti siellä listalla, jossa ovat nämä riskialttiit maat. Budjettisääntöjä siis käytetään siihen, että kohdellaan jäsenvaltiota eriarvoisesti, vaikka niiden pitäisi olla tasa-arvoisia. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista saada poikkeuksia vajessäännöistä, eikä niin, että päätöksiä tehdään mielivaltaisesti riippuen siitä, miten tärkeä tai suuri jäsenvaltio on. Onko komissiolla suunnitelmia puuttua makrotalouden epätasapainomenettelyihin, erityisesti niiden maiden osalta, jotka rik- rikkovat vaihtotaseen ylijäämä rajaa. Saksa esimerkiksi 7,2 prosenttia kapotaseen ylijäämää. Keskimäärin 7,2 prosenttia viime vuosien aikana. Alankomaissa samantyyppinen ylijäämä, 9 prosenttia jopa, johon, joten mihin toimiin komissio aikoo lähteä, jos rikotaan näitä kapattaseen ylijäämiä. Tämä on vaarallinen asetelma. Mr. Dombrovskis. Herra Dombrovskis. Uh, well, uh... Niin, kyllä. Ensinnäkin Portugalin finanssipoliittinen suorituskyky, kun me esittelimme Euroopan ja komission sen Gentilioni kanssa. Me teimme eroja eri tilanteiden osalta eri jäsenvaltioissa ja korostimme korkean velan jäsenvaltioita, jotka ovat riittävästi käyttäneet hyviä taloudellisia aikoja saadakseen julkista velkaa pienemmäksi. Portugali ei kuulunut niihin maihin, jotka olivat mainittu, joten me kyllä tunnustamme selvästi sen, että julkinen velka on suunta, sen kehityksen suuntaan se, että se vähenee ja myöskin julkista vajetta on vähennetty. Ensi vuoden budjetti siinä se olevan vain hiukan ylijäämää. Mitä tulee sitten makrotaloudellisiin epätasapainoihin ja maihin, joiden vaihtotaseessa on ylijäämää tässä systeemissä, ja Alankomaat ja Saksa ovat nyt tässä poikkeama menettelyssä, koska me seuraamme lähemmin sitä, miten makropoliittinen ja finanssipoliittinen politiikka näissä maissa etenee. Johdonmukaisesti olemme korostaneet sitä näille maille, että niiden tulisi käyttää finanssipoliittista liikkumavaransa sadakseen sysäyksiä lisää investoinneille. Ja nimenomaan tänä vuonna me näemme huomattavia paketteja sekä Alankomaissa että Saksassa juuri tähän tarkoitukseen ja meistä se on ajankohtaista ajattelen koko talouden sykliä. Mr. Gentiloni. Kiitos oikein paljon, herra Gentiloni. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, sanon vain, että tulkkaus päättyy tähän, joten kaikki jatkuu englanniksi. Mr. Gentiloni. Uh, uh, yes, the